Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich erkläre die am 13. Hyvät naiset ja herrat, minä julistan tämän viime kerralla keskeytetyn istuntokauden jälleen avatuksi.